Kiitos. Seuraava puhuja on François Alfonsi. Monsieur le Président. Herra puhemies. Salvador Carikan mietintö. Haluaisin kiittää ja onnitella häntä tästä työstä. Siinä on hyvin kunnianhimoisia ehdotuksia tulevaisuudelle. Siinä vaaditaan lisävaroja Euroopan unionille, jotta unioni voi vastata haasteisiin Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Siinä puhutaan omista varoista ja myöskin mm, toimielinten vapaudesta äänestää omista talousarvioista. Siinä ehdotetaan myöskin, että syvennetään yhteisiä politiikkoja, kohesiopolitiikkaa muun muassa, ja halutaan varmistaa se, että kohesiopolitiikan kautta me voimme tehdä Euroopan unionista esimerkin kansojen välistä yhteistyöstä. Monivuotiset rahoituskehykset jos Euroopan parlamentti äänestää tästä mietinnöstä, niin silloin koheesiopolitiikka saa uutta potkua ja me ehdotamme uutta arkkitehtuuria tälle rakennelmalle, jossa tasa-arvo eri kansakuntien välillä paranee, olipa niiden tilanteensa eh, mikä tahansa, olivatpa niiden heikkoudet taloudessa mitä, mitä tahansa ja mitä niiden tulevaisuuden haasteet ovatkaan. Euroopan unionille on asetettu strategisia tavoitteita, joista koko Euroopan unionin tulevaisuus on riippuvainen. Mietinnössä tehdyt ehdotukset menevät oikeaan suuntaan ja jos ne hyväksytään, niin ne ennustavat hyvää tulevaisuudelle herra Garikan mietintö, se on valinta sellaiselle Euroopalle, joka menee eteenpäin ja joka uskoo Euroopan tulevaisuuteen. Madame. Kiitos seuraavaksi Ilda Figueiredo. Kiitoksia puhemies. Ei ole hyväksyttävää, että meillä on nyt sitten euroalueen kriisistä käytetään siihen, että ruvetaan tekemään tästä neoliberaalia politiikkaa, eikä ottaa huomioon sosiaaliasioita. Tämä ei todellakaan ole oikein, ei myöskään näihin rahoitusnäkymiin nähden. Meillä on talouskriisi, meillä on myöskin sosiaalinen kriisi, ja suuri haastehan on siinä, että meidän pitää löytää sellainen rahoituskehys, joka synnyttää sitten hyvän EUn talousarvion. Ja sen tarkoituksenkin on ensisijaisesti lisätä sosiaalista kohesiota. Joten meidän pitää pyrkiä panemaan projektit oikealla tavalla täytäntöön juuri, juuri niissä maissa, joissa on suuria rahoitusvaikeuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että pitää myöskin investoida lisää julkisiin palveluihin ja luoda näin lisätyöpaikkoja ja lisätoimintaa, eikä saa syrjiä, eikä missään nimessä sukupuolen pohjalta. Sitten myöskin tutkimus, kehitysyhteistyö, tämä on tärkeää. Ja tässä meidän pitää katsoa myöskin meidän, meidän puolustusmenot talousarvioita, niin se pitää myöskin pystyä leikkaamaan niitä, jotta voi saada myöskin paremman tulevaisuuden Euroopan kansalaisille. Kiitos. Edustaja Figueiredo. Te kaikki varmasti ymmärrätte, arvon kollegat, että kun tulen tähän puhemiehen paikalle, niin haluaisin kertoa, että olen hyvin pahoillani siitä, että Jorge Sembrun kuoli muutama tunti sitten 87-vuotiaana. Jorge Semprun oli Buchenwaldin keskitysleirin vanki. Hän taisteli natseja vastaan Ranskassa ja Frankon diktatuuria vastaan Espanjassa. Hän oli myös sitoutunut kirjailija ja hän oli mukana laatimassa eurooppalaista vuosikirjaa ja hän oli myös Eurooppa-henkinen. Minä olen hänen ystävänsä ja haluaisin pyytää puhemies Pusekkia, että hän meidän nimissämme välittäisi osan ottonsa hänen perheelleen. Kaikki varmasti voimme näihin sanoihin yhtyä. Kiitos sitten Lorenzo Fontana, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Totta kai tällä hetkellä on kaikkein kriittisimpiä tilanteita eurooppalaisessa taloudessa kyseessä. Ja tämä erityisvalikunta, joka on tehnyt paljon työtä tässä yhteydessä, on kyllä tärkeässä roolissa. Jos me pyrimme sitten miettimään sitä, että voidaanko lisätä budjettia, meidän pitää myöskin miettiä sitä, missä voidaan leikata ja mitä leikkauksia tulee tehdä eurooppalaiseen budjettiin. Koska aika usein varoja käyttää väärällä tavalla ja erityisesti juuri ne varojen käyttö kysymys on sellainen, jossa monet kansalaiset ovat vähemmän vakuuttuneita Euroopan unionin hyödyllisyydestä. Esimerkiksi meidän pitäisi kiinnittää huomiomme eh, paljon näihin varoihin, jotka käyttää laajentumispolitiikkaa. Mihin ne rahat menevät? Rahoja käyttää paljon integraatio, mutta ne aiheuttavat myöskin vahinkoa. Meidän pitäisi myöskin katsoa siitä, että kun alueet jotka eivät saa sitten taas varoja ja sitten rahat menevät taas niille, niille alueille, jotka käyttävät rahoja ehkä paljon, mutta huonosti. Ja tätäkin meidän pitäisi katsoa. Joten meidän pitäisi katsoa, että Eurooppa löytää uskottavuutensa kansalaisten silmissä uudestaan. Kiitos ja seuraavana edustaja Frank van yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minun on nyt kiinnitettävä huomio muutamaan oleelliseen asiaan. Tästä mietinnöstä ei löydy yhtään ehdotusta rakenteellisiksi säästöiksi. Esimerkiksi, että päästäisiin eroon sellaista toimivälineistä, joista ei ole mitään hyötyä, kuten talous- ja sosiaalikomiteasta, alueiden komiteasta ja monesta eri eurooppalaisesta virastosta. Täällä ei ole myöskään pyritty miettimään sitä, eikö Euroopan pitäisi vain hoitaa muutama avaintehtävä. Aivan päinvastoin. Ja täällä on sitten jatkuvasti ehdotuksia Euroopan laajuista veroista ja lainoista, mutta jossain vaiheessa nämä lainat on maksettava myös takaisin. Ja jos puhutaan sitten yleisen verotaakan lisäämistä kansalaisille, niin jos tässä nyt sanoo, että tehdään jotain muuta, niin se on kyllä täysi vale. Ja sitten toisaalta sanotaan, että pitää valvoa menoja, tätä menoripulia. Minä en yhtään voi tähän yhtyä. Ja sitten kaksi minuuttia edustaja Marinescu. Kiitos puhemies. Euroopan unionin haasteet, niihin tarvitaan hyvin tiukkaa, vankkaa lähestymistapaa. EU 2020-strategia on yksi vastaus, jolla Eurooppaa, vo, Eurooppaa voidaan pönkittää. Tässä annetaan Euroopan unionille hyvin keskeinen rooli. Tämä on entistäkin tärkeämpää sen takia, että Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan unioni on saanut lisää toimivaltuuksia – Monet jäsenvaltiot ovat tehneet finanssipoliittisia mukautuksia ja nämä seuraukset ovat hyvin vakavia kansalaisten kannalta. Me tarvitsemme eurooppalaista lisäarvoa ja mietinnössä pyydetäänkin sitä, että maatalouspolitiikkaa ja koheesiopolitiikkaa niistä pidetään kiinni vähintään samoilla tasoilla kuin tämänhetkisissä monivuotisissa rahoituskehyksissä näitä varoja täytyisi myöskin käyttää asianmukaisella tavalla mahdollisimman tehokkaasti. Lähentymiskriteerejä täytyisi kunnioittaa. Mietinnössä sanotaan myöskin, että kehitysyhteistyö ja tutkimusbudjetit, niissä täytyy myöskin saada aikaan kehitystä on ehdotettu seitsemän vuoden kautta, josta saataisiin lisää joustavuutta. Ja tällä mahdollistettaisiin se, että Euroopan unionin talousarviota voidaan mukauttaa tuleviin haasteisiin. Omien varojen järjestelmä on täysin välttämätön, jotta eh, sillä niillä voitaisiin sitten korvata kansalliset maksuosuudet. Neuvosto on hyväksynyt hyvin kunnianhimoisia tavoitteita Euroopalle samaan tapaan tulisi hyväksyä tämä viiden prosentin lisäys, koska tämä on välttämätön ennakkoehto, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa. Tulevat monivuotiset rahoituskehykset, niissä täytyy keskittyä talouskehitykseen ja talouden vakauteen. Haluaisin onnitella koko sydämelläni esittelijää. Kiitos edustaja Marinescu. Seurana kolme minuuttia edustaja Garja Saval Rujal. Kiitos puhemies. Haluaisin aivan ensiksi kiittää siitä työstä, mitä esittelijä on tehnyt ja kaikki muut jäsenet myös. Suuren valiokunnassa haluaisin myös korostaa sitä, että tässä on ollut kovasti tahtoa tehdä työtä niin, että saataisiin aikaiseksi laaja tuki tälle mietinnölle, joka täällä tänään esitellään. Tämä mietintö on Euroopan unionin tiekarttana, jos haluamme päästä niihin tavoitteisiin, jotka olemme asettaneet sosiaalisesti ja taloudellisesti, jos haluamme huomioida seuraavien vuosien haasteet. Tämän avulla pääsemme kriisistä ja 2020 strategiasta saadaan näin älykäs ja integroiva, jos olemme samaa mieltä siitä, että Euroopan unionin arvo on paljon enemmän kuin 27 jäsenvaltion summa, jos puolamme laadukasta maataloutta, joka on vastuullista, jos haluamme päästä vuosituhat tavoitteisiin tai haluamme auttaa Välimeren kumppanuusmaitamme demokratian suuntaan, jos haluamme satsata innovaatioon ja tutkimukseen, jos haluamme torjua ilmastonmuutosta ja auttaa koulutuspanostuksissa, jos uskomme kohesiopolitiikkaan solidaarisuuden edistäjänä maiden välillä ja jos annamme jatkuvasti tukea TEN-verkoille. Eli siis jos me todellakin haluamme kaiken kaikkiaan lisää Eurooppaa, niin sitten me tarvitsemme lisää budjettia Euroopalle. Täällä mietinnössä sanotaan, että jos varoja ei ole tarpeeksi, emme pysty pääsemään näihin asetettuihin tavoitteisiin. Tiedämme, että jotkut neuvoston jäsenet eivät voi yhtyä budjetin lisäämiseen. Tähän ei yhdytty myöskään silloin, kun oli hyvät vuodet esillä, mutta nyt meillä on kriisi siihen syynä. Aikaisemminkin kuitenkin leikkauksia haluttiin tehdä ja minä sitten olisin kysyä, että jos ei voida hyväksyä budjetin lisäystä, niin mistä painopistealoista pitäisi päästä eroon? Meidän, meillä on täällä myös selvät ehdotukset siitä, miten rahoitus toimisi puhumme omista varoista, nyt ei pidä enää puhua nettomaksajista, ei tarvita mitään shekkejä, ei mitään poikkeuksia, vaan tarvitaan oikeudenmukaista rahoitusta. Tähän meillä on erilaisia ehdotuksia. Minä puolan erityisesti yhtä niistä ja komission jäsen Lewandowski tuntee tämän hyvin. Kyseessä on transaktiovero tai tämä Robin Hood-vero, kuten sitä monessa paikassa kutsutaan. Näin voitaisiin saada 200-300 miljardia euroa kerättyä. Tämä olisi spekuloijien, spekuloijia vastaan ja näin saataisiin varaa niiltä, jotka ovat meidän rahoillamme pelanneet. Näin voitaisiin rajoittaa spekulaatiota. Tämä ei vaikuttaisi kansalaisiin, sillä suorat vastuunkantajat kriisistä joutuisivat siitä maksamaan. Ja lopuksi haluaisin vielä pyytää, että olisimme kunnianhimoisempia, jotta Euroopan hanke voisi jatkua, jottei pysähdyttäisi, sillä näin tulevaisuus ei onnistuisi. Kiitos Eider ja seuraavana Alexander Arvaro. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. 79 synnyin tänne unioniin ja tämä on jälkeen kyllä, tämä on vaikuttanut paljon minun poliittiseen elämääni. Ja nyt olen ikävä kyllä kuullut ikäviä asioita nyt tänään. Jos pyydetään täällä korotuksesta, niin pyritään käyttämään varoja myöskin tehokkaasti. Minusta tämänhetkinen mietintö tässä muodossa on kunnianhimon ja että saataisiin tällä sitten myöskin suuri ennustus, koska se ei ole taas tarpeeksi kunnianhimon sisällöltään. Maatalousmenoihin ei puhuta, vaaditaan lisää kyllä varoja tutkimukseen ja kehitykseen, mutta ainoa vastaus, mikä tässä nyt on vastauksena, on tämä lisävarojen jakaminen ilman, että mietitään, mistä nämä varat tulisivat, ovatko ne sitten omista varoista, eikä määritä, mitä omat varat ovat. Jos todellakin halutaan jotain rakenneuudistusta, niin ainakin ottaa tämä David Cameronin ehdotus tähän mukaan. Mennä askel neuvoston suuntaan, varat jäädyttäisiin, mutta miten vaadimme tässä, että näitä ei käyttyjä varoja, niitä voitaisiin siirtää seuraavaan talousarvioon, että voimme käyttää niitä uudestaan tulevaisuuden kannalta tärkeiden projektien mm, tueksi. EUn tulevaisuuden näkyvät eivät näy näissä pikkusummissa, ja tämän takia olen pettynyt tämän mietinnön suuntauksesta. Un minut. Kiitos edustaja Alvaro. Sitten yksi minuutti edustaja Epping. Tänä aamuna herra Daul juoksi puhumaan tänne täysintosaliin isommasta EUn talousarviosta, mutta hän juoksi niin lujaa, että hän hengästyi. Ja tämä heijastelee hyvin sitä keskustelua, jota monivuotisista rahoituskehyksistä on käyty. EU-talousarvio on lukittu yhteen prosenttiin BKTstä ja nyt Euroopan parlamentti vaatii enemmän ja kuitenkin EU ei onnistu käyttämään olemassa olevassa varoja miljardeja euroja jää käyttämättä ja täten ne täytyy palauttaa jäsenvaltioille. Eli miksi te tarvitsette lisää rahaa, jos te ette edes onnistu käyttämään niitä varoja, joita teille jo nyt annetaan? Parlamentissa meillä on muutama Pavlovin koira, äh, Schulz, Daul, Verhofstadt, kaikki poistuneet salista. He ovat nyt poistuneet sen sijaan, että olisivat täällä keskustelemassa tästä budjetista. Äh, sen sijaan, että puhuttaisiin määrällisestä budjetista, tulisi puhua laadullisesta budjetista. Äh, voitaisiin säästää 30 prosenttia, jos nämä kohdennettaisiin oikealla tavalla, mutta olen varma, herra puhemies, että EUn pavlovit jälleen kerran törmäävät EUn neuvoston tiiliseinään tänä, tänäkin vuonna. Kiitos kollega. Minä pyytäisin nyt kaikkia puhumaan sen verran aikaa, mitä heille on varattu. Teitä on täällä hyvin paljon ja muuten tulee olemaan vaikea lopettaa ajoissa keskustelu. Edustaja Dyran, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Toisaalta samanlaista, toisaalta erilaista syistä, mutta kriisin pahentamista syistä kaikilla jäsenvaltioilla on budjettivaikeuksia. Kaikissa maissa on tehtävä budjettiponnisteluja. Ja sen takia tässä on kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin että toimittaisiin yksin ja näin pyrittäisiin menoja kuluja sääntelemään jonkun verran ja joskus jopa niin, että asetaan säästäväisyys ykkös sijalle, tehdään suuria leikkauksia ja näin vaikeutetaan kansalaisten asemaa. Toinen vaihtoehto on se, jonka puolesta minä puhun, niin että toimitaan solidaaristi budjettiponnistelujen osalta näin yhdessä voidaan huomioida budjettisolidaarisuus, huomioitaisiin omat varat ja transaktioveromahdollisuus. Me haluamme tehdä tällaista toisiamme täydentävää budjettityötä. Tämä oli esillä jo aikaisemmin. Meidän on nyt tehtävä yhteistyötä Euroopan unionin kansallisten parlamenttien kaikkien eri tahojen, jotta voimme toimia budjetin osalta solidaarisesti. Ei tässä voida kaikkea mm, haluta sitä kaikkea hyvää ja maksamatta siitä kuitenkaan mitään. Eli ei voida haluta lisää varoja itselleen niin, että maksaa vähemmän. Eli kun käydään keskustelua Euroopan unionin toimintien välillä ja kansallisten parlamenttien välillä, välillä, niin tämä on hyvä tapa saada lisää uskoa Euroopan laajuisen hankkeeseen. Kiitos Isabel ja seuraavana Cornelis de Jong, yksi minuutti. Puhemies, tämä on huono mietintö. Tämä voi heittää saman tien roskakoriin. Kansalaiset kaikkialla joutuvat säästämään, säästämään, säästämään. Ja nyt on aivan outoa, että täällä ehdotetaan, että käyttäisiin lisää varoja Kyllä tämä voisi toimia toisinkin. Ei tarvita lisävaroja kaikkiin mahdollisiin erotuksiin. Tehdään tässä pannukakkutaloja ja polkupyörteitä maassa kuin alkomaat. Ei pitää tehdä se innovatiivisia eurooppalaisia projekteja jäsenvaltioissa. Ja tämän mietinnön mukaan nyt kyllä kaikki pysyy vanhalla tasolla. Meillä on rakennerahastoja, maatalousmenoja, eikä mitään konkreettisia säästötoimenpiteitä. Kyllä, parlamentin pitäisi hävetä erityisesti liberaalien ja kristillisdemokraattien. Meillä taas hallitus jättää sairaat ja vanhukset sateeseen, mutta me siellä säästää kuitenkin rahaa ja täällä taas lisää. Tämä on häpeä. Sitten yksi minuutti edustaja Morganti puhemies, hyvät edustajat. Haluaisin ottaa esille muutamia ajatuksia tästä mietinnöstä, erityisesti juuri tuloihin nähden. Tämänhetkinen järjestelmä, joka, jossa on liian monimutkainen, tämä brittien maksualennus, tämä on liian monimutkainen. Meidän pitäisi löytää yhdenmukainen järjestelmä. Tämä hetki järjestelmä ei ole ollenkaan avoin. Meidän pitäisi saada suoria tuloja sen sijaan, että se menee jäsenvaltioiden kautta. Tai ehkä voisi sanoa, alvin kautta saada tuloja suoraan. Ja tällä tavoin saataisiin sitten myöskin projekteihin sitten eh, eurooppalainen lisäarvo. Ja budjetti olisi todellakin autonominen siinä mielessä. Tietenkin tässä on tiettyjä prioriteettialueita, jotka ovat vähemmän tärkeitä, mutta joka tapauksessa meidän pitäisi käyttää tällaisia mahdollisuuksia, kuten euroobligaatiot ja projektiobligaatiot, joilla voidaan välttää se, ettei luoda lisävelkaa. Me eurooppalaiset voimme kyllä parantaa heti eurooppalaista rahoitusta. Ajatellaan vaikka sitten yhtä ainutta toimipaikkaa parlamentissa. Siinä säästäisi jo miljoonia vuodessa. Tämä olisi yksinkertainen toimenpide, jolla voitaisiin ja seuraavana saa puheenvuoron edustaja Dodds, yksi minuutti. Thank you, uh, Mr. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Hänen majesteettinsa hallituksen viesti, josta herra Verhofstadt puhui, siihen tyyliin, että siirretään lisää rahaa ja vastuuta EUlle. Tämä oli jälleen osoitus siitä, miten Ison-Britannian hallitus ja kansalaisia tarkastellaan täällä Euroopan parlamentissa. Verhofstadt ei muistanut mainita, että muitakin säästöjä on tiedossa Isolle Britannialle. Yritysten täytyy käyttää 30 miljardia puntaa noudattaakseen EU-lakeja. Ison-Britannian kalastajat haluaisivat saada 3,3 miljardia omiin taskuihinsa, jotka se on menettänyt, koska muiden maiden kalastajat saavat tulla sen vesille. Sanottiin myös, että tässä ei ole päällekkäisyyttä suhteessa kansallisiin talousarvioihin, mutta eihän tätä voi täysin irrottaa kansalaisten todellisuudesta. Tällä hetkellä maksu on 6,3 miljardia ja se nousee yli 10 miljardiin, jos tämä maksuhyvitys häviää. Ja sehän tarkoittaa leikkauksia palveluihin. Tiene la Puheika loppui ja sitten edustaja Karas. Puhemies, hyvät ja herrat. Meillä on viisi kysymystä edessämme. Mikä budjetti tarvitsee tämä vuonna 2020 kasvustrategia ja mikä budjetti tarvitaan sitten rahaunionille? Mitä säästömahdollisuuksia meillä on tässä? Ja mi, mitä budjetti tarvitsee Euroopan yhdistyneet kansakunnat? Ja mitä roolia haluamme sitten näyttää silloin 2020? Olemmeko ylipäätään missään roolissa silloin? Meidän parlamentissa pitää katsoa omaa vastuutamme. Meidän pitää todeta asiat suoraan. Ei vaan sanotaan, että ilman rahaa ei ole bändiä soittamassa. Joten meidän pitää myöskin sitoutua asioihin, ottaa vastuun haasteita ja toimia. Enemmän tehtäviä, kilpailukyvyn kehittäminen, enemmän kestävää talouskasvua ja työllisyyttä ja lisäintegraatiota ei voida maksaa vähemmällä rahalla ilman, että käyttää varoja vaikka paremmin tai että voidaan arvioida myöskin omien varojen käyttöä. Lisä Eurooppa luo myöskin säästömahdollisuuksia jäsenvaltioissa. Lisä Eurooppa tuo myös lisää tehokkuutta. Ja tämä on meidän vastauksemme globalisaatioon ja tulevaisuuteen ja valtioiden velkoihin. Mitä me haluamme? Emme halua jäädyttää budjettia, joka jäädyttää budjetin, heikentää Eurooppaa ja haittaa meitä tehtäviimme täyttämisessä kansalaisten suuntaan. Me halusimme myöskin ottaa omat varat mukaan ja tarjota tämän vastauksen tähän haasteeseen, joka on perustamissomuksissa, eikä saa työntää päätä hiekkaan, vaan antakaamme oikeaa sysäys tälle ja hyväksykäämme mietintö. Minutos, el kollega. Kiitos. Ja sitten kolme minuuttia Ivailo Kalfin. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvä komission jäsen. Salvador Garrigan mietinnössä ei puhuta rahoitusasioista, vaan politiikasta. Minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoja siitä, että nimenomaan tästä puhutaan. Rahoitus on ainoastaan tapa päästä johonkin tavoitteeseen ja politiikka on tärkeää silloin, kun puhutaan seuraavista monivuotisista rahoituskehyksistä. Me tiedämme, että kaikissa jäsenvaltioissa on nyt säästötoimia ja, ja tällaisiin toimiin ryhdytään myös seuraavana vuosina. Ne toimet liittyvät myös kriisin torjumiseen, eikä saa unohtaa, että kriisiä voidaan torjua myös Euroopan tasolla. Taloudellinen kehityssuunnitelma, rahoitusmarkkinoiden sääntely, erilaiset taloushallinto, talouden ohjausmenetelmät, kaikki nämä ovat yhteisötoimia, joilla voitaisiin vahvistaa ja tehostaa kansallisia toimia kansalliset kriisintorjuntatoimet eivät siis ole vastakkaisia Euroopan toimien kanssa, vaan niiden pitäisi kulkea käsi kädessä. Kun on Euroopan unionin jäsen, niin tästä saa lisää arvoa. Tämä lisäarvoa solidaarisuus ei ole vain sanahelinää, sillä kun Hollannin veronmaksajille selittää, että on maksettava lisää Euroopan unionille, niin tämä on aika eri asia kuin jos tätä asiaa selittää Bulgarian tai Puolan veronmaksajille, sillä he kilpailevat samoilla markkinoilla, mutta on kuitenkin erilaiset maksut ja myös vaikea äh, vakuuttaa kreikkalainen veronmaksaja, jolla on suuria ongelmia. Muutama vuosi sitten saatiin paljon rahaa, mutta nyt ei enää ole näin. Solidaarisuus tarkoittaa paljon erilaisia asioita myös seuraavien vuosien aikana. Tieteessä tai energia-alalla ei päästä läpimurtoon tai liikennealalla tai talouden ohjauksen alalla tai digitaaliteknologissa, jos ei ole yhteistä eurooppalaista politiikkaa. Tietysti on huomioitava se, että on tiettyjä määrärahoja, joita ei käytetä, mutta ei varoja löydy, jos kohesiopolitiikkaan otetaan mukaan kaikki se, mikä liittyy energiatehokkuuteen, liikenteeseen ja muihin politiikkoihin. Varojen leikkaus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tarvittaisi uutta rahaa jos meillä on uudenlaisia tavoitteita, jos halutaan integraatiolle lisää arvoa, lisäarvoa siis veronmaksajien kannalta, jotka todella tarkastelevat kutakin penniä, joka menee EU-budjettiin. Euroopan unilla on olemassa järjestelmänsä, jolla pyritään markkinoita ja valuuttaa. Täällä puhutaan nyt 5 prosentin vähimmäismäärästä, mutta tämä ei kuitenkaan riitä. Ja sen takia meidän pitäisi ottaa esiin myös nämä eh, eurobondi- ja hankebondiasiat. Kiitos. Kiitos. Ja sitten edustaja Paulsen yksi minuutti. Tack, herr ordförande. Och jag måste säga att av... Kiitos, puhemies. Minun täytyy sanoa, että kaikkina niinä vuosina, jolloin olen parlamentissa ollut, tämän surevaliokunnan työ on ollut kaikista miellyttävin tehtävä, johon olen saanut osallistua. Siinä on tarkasteltu kaikkia niitä välttämättömiä askeleita Euroopan tulevaisuudelle. Kaikki tämä löytyy tästä mietinnöstä ja henkilökohtaisesti olen huolestunut siitä, mitä me emme ole tehneet näiden painopistealueiden suhteen meidän täytyy pystyä vastaamaan kaikkiin edessä oleviin haasteisiin, mutta samaan aikaan me olemme pitäneet kiinni kaikesta vanhastakin, eikä tule olemaan mahdollista rahoittaa molempia. Meidän olisi pitänyt sopia painopistealueista, meidän olisi tullut olla painopistealueiden määrittelemisessä paljon tiukempia. Ja on vielä yksi asia, joka on äärimmäisen huolestuttava, se, että me olemme asettamassa painopistealueita neuvostolle ja se ei ennusta kovinkaan hyvää tulevaisuuden kannalta. Kiitos sitten yksi minuutti. Edustaja Kiitoksia puhemies. Tietenkin veronmaksajat kaikkialla Euroopassa hankkivat nämä rahat, joita sitten täällä mielellään käytettäisiin ja haluavat, että Eurooppa tekisi vähemmän ja haluavat, että Eurooppa tekisi sen paremmin. He haluavat hoikan eurooppalaisen budjetin, joka ottaa huomioon sen, että haluammeko sitä em, tai emme, me elämme säästöaikoja. He haluavat, että Eurooppa keskittyisi tietyille aloille, joissa Euroopalla todellakin on lisäarvoa. Jättäkää sitten muut tehtävät jäsenvaltioille. Ja mietitään, kyllä ei estä mitään näistä asioista. 5 prosentin lisäys, sitä emme voi hyväksyä. Ja omat varat asia, sitäkään en voi hyväksyä. Se on EUn vallan hankintaa. Projekteja pitäisi e, modernisoida, projekteja pitäisi jakaa uudestaan, on lisähyötyjä, eikä saa, saa peitellä menneitä on epäonnistumisia. Ja tietenkin kuluja maksamista e, budjettivajasta pitäisi maksaa pelkästään vain niiden taholta, jotka ovat mukana tässä, eikä muiden taholta. Ja valiokunta ei hyväksynyt näitä monia hyviä ehdotuksia tähän liittyen. Mitä näistä asioista ei ollut Ja tämän takia tämän talon pitäisi myös hylätä tämä mietintö. Kiitos edustaja Kalanen. Sitten kaksi minuuttia edustaja Laslo Surjaan. Kiitos puhemies. Me käsittelemme nyt tämän istuntokauden tärkeimpiä mietintöjä. Euroopan parlamentti on toimi elimistä, ensimmäinen, joka ottaa kantaan seitsemän tulevaan vuoteen. Näin emme kuitenkaan riko komission aloite oikeutta, sillä tämä on ainoa mahdollisuus välttyä siltä skandaalilta, että meidän pitäisi lopuksi hylätä neuvoston ehdotus. Näin kaikki saavat tietää, mitä Euroopan parlamentti haluaa ja pyritään näin sitten saamaan nämä ajatukset kaikkien muiden mieleen. Minä haluaisin kuitenkin nyt pyytää, että tässä luettaisiin Lissabonin sopimus ja myös tämä mietintö ennen kuin lähdetään liikaa kritisoimaan asioita. Tässä ei ole mitään sen enempää kuin mitä Lissabonin sopimus tekee mahdolliseksi. On hyvin tärkeää antaa sellainen viesti, että Euroopan unionin budjetin on kasvettava maltillisesti. On siis maltista kasvusta, sillä 5 prosenttia ei ole mitenkään epänormaali kasvumäärä. Kyse ei ole siitä, ettekö haluttaisiin lisätä ympäristöpolitiikkaa tai kohesiovaroja, mutta on kuitenkin selvää, että näitä varoja ei pidä vähentää. 1600-luvulla elänyt Mihail Srini, joka oli unkarilais-kroatilainen, ja hän sanoi silloin, kun turkkilaisia vastaan taisteltiin, että unkarilaisia ei saa satuttaa. No minä haluaisin sanoa hänen mukaisesti, että ei saa satuttaa myöskään ympäristö- yhteistä maatalouspolitiikkaa eikä kohesiopolitiikkaa, sillä jos näihin kosketaan, niin satutetaan ei ainoastaan unkarilaisia, slovakialaisia ja muita, vaan kaikkia Euroopan kansalaisia. Mitä vähemmän eh, äänestäjiä on jonkun takana, sen enemmän vedotaan äänestäjiin. Meidän taustallamme on hyvin paljon kansalaisia ja me edustamme heitä selvästi. Ja sen takia sanomme Figyelmet. Un kollega Derek kollega uh, Derek uh, uh, Haluaisin, kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää ja puhemiestä tämän keskustelun käynnistämisestä ja tämä mietintö osoittaa ja keskustelu osoittaa, että neuvostossa tulee olemaan paljon kiistoja tästä, äh, tästä korotuksesta, UK maksupalautuksesta ja omat varat kysymyksestä. Yhdistyneen kuningaskunnan palautuskysymys. Tässä UK lienee yhden äänen vähemmistössä, joten tässä parlamentissa tarvitaan kompromisseja. Ja näin tärkeässä mietinnössä kompromissit ovat oleellisia. Jotkut kompromissit ovat mielestäni hyviä, esimerkiksi mitä tulee rahoituskehyksen kestoon sekä seuraavien rahoitusnäkymien rakenteeseen. Mielestäni kompromissi koheesiopolitiikasta vaikuttaa myös hyvältä. Koheesiopolitiikka on tärkeää, mikäli haluamme saavuttaa kasvua ja työllisyyttä Euroopassa myös vuoden 2013 jälkeen. Koheesiopolitiikka vaatii riittävää rahoitusta, vähintään nykyisen tasoista, ellei enemmänkin tulevaisuutta silmällä pitäen. Seuraavien rahoituskehysten tulee keskittyä kasvuun ja työllisyyteen. Ne ovat kansalaisten näkökulmasta tärkeitä asioita ja mitä aluepolitiikkaan tulee, se on tärkeää, mutta tarvitsemme myös tutkimus, innovointi ja PK-yrityspolitiikkaa. Kaikki nämä tarvitsevat riittävää rahoitusta.

Luottamus on avainsana Euroopan instituutioissa. Kansalaisten täytyy saada luottamuksensa Euroopan toimielimiä kohtaan takaisin. No miten me tämän saavutamme? Meidän tulee saavuttaa enemmän Eurooppaa, tehokkaampaa Eurooppaa ja eurooppalaista lisäarvoa. Euroopan unionin ei pidä puuttua sellaisiin asioihin, jotka jäsenvaltiot voivat hoitaa paremmin itse. Kohesiorahastojen tulee todellakin ohjata varoja köyhimmille alueille. 50 prosenttia kohesiorahaston varoista ohjautuu edelleen rikkaisiin maihin, kuten Saksaan ja Ranskaan. Tämä ei ole hyväksyttävää. Paremmalla rahojen käytöllä vältämme rahojen tuhlausta ja saavutamme parempia tuloksia. Meidän tulee investoida myös kestävään maatalouteen ja teollisuuteen. Tämä Polleidon mietintö on täysin sekava soppa. Tähän on laitettu kaikki mahdolliset asiat yhteen nippuun ja nyt tästä täytyy saada jonkinlainen selko. Muuten tähän hukutaan. Kiitos. José Manuel Fernandes, kaksi minuuttia. Obrigado, senhor presidente. Kiitos, herra puhemies, hyvät kollegat. Minä haluaisin kiittää esittelijä erinomaisesta työstä. Kysymys on mietinnöstä, joka mahdollistaa sen, että voimme saada hyvän alun seuraavia monivuotisia rahoituskehyksiä varten. Tämä on haaste komissiolle ja neuvostolle. Tämä on mietintö, joka on kunnianhimoinen ja samanaikaisesti myös realistinen. Toivon, että kaikki toimielimet, jotka nyt epäilevät, vetäisivät välissä pois. Meillä on rahoitus- ja talouskriisi, olimme selviämässä siitä, tarvitsemme selkeää linjaa, solidaarista, yhtenäistä Eurooppaa, jossa on vahvistettu taloushallinto, joka kulkee sovittuun yhtenäiseen suuntaan, niin voimme vastata tuleviin poliittisiin haasteisiin. Me tarvitsemme enemmän ja parempaa Eurooppaa. Meidän täytyy myös eh, soveltaa yhteisömenetelmää eikä hallitusten välistä menetelmää. Meidän täytyy vahvistaa budjettia Euroopan unionin strategia 2020 on saanut aikaan yksimielisyyden taakseen. Prioriteetit ovat selkeitä, tavoitteet ovat sellaisia, että niitä on syytä pohtia. Nämä uudet rahoituspuitteet, niiden myötä tämä strategia on pantava toimeen. Se voi olla menestyksekäs vain, jos on budjetti, joka vastaa tavoitteita ja toimenpiteitä. Tästä syystä on välttämätöntä, että monivuotinen rahoiskehitys myös äh, saadaan aikaan kompromissin tuloksena ja niin, että sen kautta voidaan panna toimeen EU 2020 strategia. Politiikka syntyy solidaarisuudesta ja kohesion täytyy olla luonteeltaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista. Sen pitää auttaa köyhimpiä ja on tärkeää, että kohesiopolitiikan varat säilytetään nykyisellä tasollaan. Ja tämä koskee myös yhteistä maatalouspolitiikkaa on tärkeää, että monivuotiset rahoituskehitykset, joiden varat 80 prosenttisesti eivät riipu varoista. Kiitos. Ja nyt Kinga Könts. Kiitos puhemies. Kriisi on johtanut siihen meidän on tohdittava kansallista ja Euroopan unionin budjettia myös siltä kannalta, miten tehokkaita ne ovat, miten tehokkaasti ne palvelevat tavoitteita. Euroopan unionin budjetin ensimmäinen tavoite on se, missä määrin se tuo lisäarvoa. Ja haluaisin puhua sellaisesta alueesta, josta vielä ei ole ollut puhetta. Kysymys on siitä alueesta, joka Lissabonin sopimuksessa on tullut mukaan yhteisen, yhteisen politiikkojen puitteisiin, nimittäin sisä- ja oikeusasioiden yhteistyö. Siinä, senkin täytyy heijastua seuraavassa, seuraavassa budjet, seuraavassa budjettikaudella, koska haluamme saavuttaa siinä vakavia edistysaskelia. Tukholmin ohjelma tarvitsee varoja, niin varat täytyy varmistaa. Kysymys on kunnianhimoisesta ohjelmasta. Eurooppa tarvitsee hyvin koulutettua eh, hyvin koulutettuja säännöllisesti maahan tulevia maahanmuuttajia. Tarvitaan yhteistä integraatiopolitiikkaa. Sillekin pitää saada asianmukaiset varat. Pohjois-Afrikan tapahtumat ovat jälleen saattaneet keskipisteeseen yhteisen eurooppalaisen pakolaispolitiikan. Se on merkittävää ja sitä täytyy tukea varoin. Tarvitaan integraatiota, joka saa riittävää tukea, samoin kuin myöskin eurooppalaista solidaarisuutta. Viimeiset kuukaudet ovat myöskin kiinnittäneet huomiomme siihen, että meidän täytyy puolustaa yhteistä, yhteisiä arvojamme, syrjimättömyyttä, ihmisoikeuksia, ne ovat asioita, jotka myös tarvitsevat varoja. Meidän täytyy myöskin huolehtia, huolehtia siitä, että on varoja, joita voidaan käyttää poikkeustilanteissa ja me tarvitaan omia varoja siihen, jotta saadaan parempaa, voimakkaampaa Eurooppaa ja enemmän Eurooppaa seuraavalla jaksolla. Gracias. Kiitos, Kinga Könts. Eh, eh, eh, Haluaisin muistuttaa työjärjestyksen kohdasta, jonka mukaan yleisö, joka on lehterillä, sen täytyy olla hiljaa. Kaikki, jotka ilmaisevat suosiota tai vastalauseita, heidät täytyy poistaa. Joten pyytäisin, että ei pidä antaa suosituksia, koska se on ehdottomasti kiellettyä. Ja tästä syystä, tästä hetkestä lähtien ne, jotka osoittavat äh, mielipiteitään lehterillä, heidät tullaan poistamaan meidän täysistuntosalistamme. Nyt yksi minuutti, herra Elles. Uh, um, Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää hyvin tehdystä työstä. Valtavasti työtä konsensuksen etsimisessä kolme tarkistusalaa, joita kannattaisin. Ensinnäkin me tarvitsemme pitkällä alalla viiden vuoden rahoituskehyksen, liittyykö sen 2027 vuoden aikajana, mutta seuraava pitäisi varmistaa viideksi vuodeksi. Seuraavaksi täällä riittävästi ei ole tehty työtä sen suhteen, miten saamme lauselmat kulujen osalta. Ja tietenkin tiedet, jos tietäisimme paremmin, että meillä on täysin, täysin selkeä varmuus siitä, mihin rahaa käytetään. Ja sitten lopuksi äh, Verhofstadtille vastaustana. Ei ole viiras, viisasta mitään jäsenvaltiota sulkea ulkopuolelle, koska varsinkin yksi näistä on nettomaksaja. Meidän pitäisi rajoittaa näitä nettomaksuosuuksia jäsenvaltion BKT hen nähden. On epärealistista saada paljon kannatusta, jos nettomaksuosuudet kasvavat sillä, alalla, sillä aikaa, kun maissa säästetään. Herra Markus Piipä, kaksi minuuttia. Kiitos herra puhemies. 5 prosentin korotus EUn budjettiin on oikeutettu äh, ulkosuhdepalvelu, rajaturva ja niin edelleen, äh, tutkimus, innovointi, kansainväliset verkot, infrastruktuuriverkot ja kaiken tämän perusteella parlamentin vaatimukset ovat täysin oikeutetut. Ja uskon, että meillä on äh, mahdollisuuksia tämän mietinnön suhteen ja vielä uskottavampia olisimme, jos pystyisimme osoittamaan, miten Eurooppa voi olla tehokkaampi ja miten varoja voidaan säästää. Kaikki nämä erillisvirastot ovat kalliita, sitten maatalous on rahasyöppö. Useissa jäsenmaissa tämä on vielä varsin tehottomasti hoidettu. Minä rakennerahastoista teen myöhemmin mietinnön ja sanoisin, että kohesiopolitiikkaan tulee kiinnittää suurta huomiota. Useimmassa maissa tai Euroopassa tämä 75 prosentin kynnys on onneksi saavutettu. Ja jos köyhyyttä voidaan vähentää, niin silloin solidaarisuusvälineitä ja niiden käyttöä voidaan vähentää. Ja silloin voidaan rahaa osoittaa lisäarvoa luoviin hankkeisiin, kuten transeurooppalaisiin verkostoihin, verkostoihin raja-alueille. Ja tässä alueiden, alue, Alue, alueasioiden valiokunta on tähän ottanut kantaa ja ehdottanut, ehdottanut tähän lisäystä ja uskon, että tästä olisimme saavuttaneet aluevaliokunnassa jo yhteisyksimielisyyden. Ja meidän, me emme voi tehdä yksinkertaisesti niin, että määrittelemme rikkaammat alueet tukikelpoisiksi ja tukia tarvitsevaksi. Tämä on rahan tuhlaamista ja me emme anna kannustimia tehokkaaseen toimintaan. Me takaamme jatkuvan subventoinnin kaikille alueille. Tällaista järjestelmää ei voida jatkaa. Tällaisella ei ole tulevaisuutta eurooppalaisessa Ähm, ähm, aluepolitiikassa ja tämä kappale 73 pitää poistaa. Rova Schröter on käyttänyt sinistä korttia. Haluan kysyä herra Piperiltä, hyväksyykö hän kysymyksen kollegaltaan? Le digo, Hyväksyttekö kysymyksen kollega Schröteriltä? No niin, Rova Schröter, teillä on 30 sekuntia esittää kysymyksenne. No funciona el mikrofon. Eikö mikrofoni toimi? Mm, kiitos puhemies. Niin, herra Piiperille kysymys outo, että hän puhui siitä, että, että Rova Krell unelmoi. Kyllä suuri enemmistö kuitenkin tuolla aluevaliokunnassa kannatti tätä ehdotusta ja, ja, ja senpä takia, koska solidariteetin, solidaarisuuden takana on enemmistöä ja, ja, ja hallitusten enemmistökin sen takana. Sen takia tarvitsemme jonkunnäköistä vähe, välitavoitetta. Senior Piper. Herra Piper, olkaa hyvä. Onko tämä uni? Niin, tämä on teidän näkemyksenne asiasta, rouva Schröder. Meillä oli aluevaliokunnassa toinen tekstiehdotus kuin se, mikä tässä Garikan e- mietinnössä nyt on. Tämä oli esitetty ja toiseksi poliittisissa ryhmissä on edelleen suurta vastustusta tämän väliryhmän suhteen. Väliryhmää ei pidetä hyvänä useassakaan ryhmässä ja siksi kysymyksenne yllättää minut ja tämä on, on pelkkää toiveajattelua, jos näin ajatellaan. Ja tämä on ensiksi aluevaliokunnan asia ja sitten täysistunnossa tämä sitten vasta päätetään. Olette varsin optimistinen. Puolitoista minuuttia, kollega Grelier. Le débat sur les perspectives financières de l'Union européenne pour niin tämä keskustelu liittyy koko eurooppalaiseen projektiin, sen tavoitteisiin. Suurena etuna tässä mietinnössä että koitetaan saada lisää budjettia ja, ja, ja samalla pystyttäisiin 2020 strategiaa johdonmukaisesti noudattamaan. Suurin osa jäsenvaltioista kuitenkin on aika lailla eri linjoilla euro, pidetään Eurooppa, Eurooppaa vain tärkeänä, jos ei tarvitse yhtä lailla maksaa sinne rahaa, kun taas tuki, tukia pitäisi kasvattaa. Ja tämä liittyy sekä historiallisiin politiikan aloihin että uusiin toimivaltoihin Lissabonin sopimuksen jälkeen. Niin tämä parlamentin aloite tuoda jonkunnäköistä pohjaa keskustelulle on hyvä, vaikka minun mielestäni tässä nyt etsiskellään aika lailla konsensusta varovaisesti. Kyllä, tietenkin viiden prosentin kasvu budjetille on parempi kuin se, kohtalo, jonka jäsenvaltiot 2012 eh, budjetille ovat varanneet. Kuitenkin johonkin kursori pitää asettaa, varsinkin sellaisiin kohtiin, jotka pidet, joita pidetään tärkeitä. Eh, tämä budjettipolitiikka, säästöpolitiikka on eh, kansalaisillemme tuonut erilaiset ajatukset kasvun toiveista. Ja koheesiopolitiikan pitää olla vahva, niin kuin Piperkin sanoi, se pitää myös julkisia investointeja alueilla lisätä pitäisi jonkunnäköinen väli, e, välitaso luoda, koska se olisi lähempänä alueita ja paikallisviranomaisia. Verotus ja spekulaatiot, joka johtaa siihen, että eurooppalaiset eivät enää usko yhtä lailla eurooppalaisen projektin, ellei se saa parempaa budjettia. Kaksi minuuttia, kollega Högmark. Mr. President, first... Herra puhemies, aluksi haluaisin onnitella mietinnön esittelijää siitä, että hän on nostanut esille monia tulevaisuuden haasteita. Mietinnössä on myös selkeä viesti. Meidän täytyy erityisesti panostaa tutkimukseen ja tieteeseen. Tämä on yksi painopistealue, johon täytyy panostaa. Ja haluaisin todeta, ja sanon tämän myös komissiolle, että Politiikka ja johtaminen on nimenomaan priorisointia. Ilman painopistealueita ei ole johtajuutta. Haasteita ja tehtäviä on aina. Jotkut niistä ovat tärkeämpiä kuin toiset, joten priorisointia täytyy harjoittaa sekä EUn että jäsenvaltioiden budjeteissa. Meidän täytyy panostaa entistä enemmän tutkimukseen ja tieteeseen, ja samalla täytyy myös näiden osa-alueiden rahoitusta vahvistaa aluerahoituksessa. Täytyy myös tällä tavoin tukea muita markkinoita. Ja hyvä puhemies, muistakaamme, että priorisointia täytyy tehdä todella kaikilla tasoilla, sekä eurooppalaisella tasolla että kansallisella tasolla. Ja minun täytyy sanoa, että minä, minä en pidä siitä, että EUta ja Brysseliä aina parjataan, mutta en pidä myöskään siitä, että jäsenmaita parjataan ja niiltä otetaan pois rahaa, koska tämä tarkoittaa sitä, että emme pysty enää investoimaan terveyteen, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja sen sellaisiin. Kyse ei ole ei ole siitä, että jäsenvaat ja EU taistelisivat keskenään, vaan kyse on nimenomaan siitä, että emme osaa priorisoida eikä meillä ole johtajuutta. Jos emme pysty priorisoimaan, meillä ei ole johtajuutta. Jos emme pysty ymmärtämään, miten hankalassa tilanteessa jäsenmaat ovat tällä hetkellä, emme ymmärrä, minkälaisessa maailmassa kansalaiset nykyään elävät. Meidän täytyy priorisoida, me emme voi vain sokeasti lisätä budjettia ja sen rahoitusta, joten osoitan sanani komissiolle Olkaa rohkeita, osoittakaa johtajuutta, investoikaa tutkimukseen ja tieteeseen, niitä tarvitaan. El señor... Puoli minuuttia, puolitoista minuuttia herra Kotsolino. Hyvät kollegat, äänestämme strategisesta asiakirjasta, joka on erityisen tärkeä. Ajattelen neuvotteluja rahoituspuitteista vuodesta 2013. Tämä on hyvä lähtökohta täytyy saada aikaan tavoitteet ja budjetti sopusointuun. On tärkeää, että Lissabonin ja laman jälkeen tällä on merkitystä. Täytyy katsoa, mihin varoja käytetään. Tämä johdonmukaisuus on myöskin vastaus innovaatioihin, kysymykseen, joka on ollut esille julkisessa keskustelussa EU-politiikan toimeenpanon osalta. Me olemme toimineet nimenomaan koesion hengessä. Tässä avataan uusi tärkeä luku siinä, että pohditaan sitä, miten EU tulisi tehdä lähivuosina. Kohesio on tärkeä väline Euroopan rakentamisessa. Se on tärkeä kaikille, sitä täytyy suojella, se täytyy, se täytyy uudistaa. Ennen kaikkea on tärkeää, että luodaan tällainen välikategoria, välialueet, koska eri tapauksissa on niin, että olemme kulkeneet laman lävitse, joka on vaikuttanut hyvin voimakkaasti myöskin alueisiin, jotka ovat vähemmän kehittyneitä. On tärkeää, että niitä tuetaan, tu, täytyy myöskin taistella saman aikaan tuhlausta vastaan ja katsoa, mitä kehitystä voi tapahtua. Uskon, että tämä välialueet ja suojelauseke on uusi väline, joka voi johtaa uuteen jaksoon kohesiopolitiikassa Euroopassa Kysymys on myös siitä, että kohesiopolitiikassa tulee kestävämpää ja tasapainoisempaa ja saadaan hyvä kehitystä Euroopassa. Kiitos. Ja nyt Frank Engel. 500 miljoonaa eurooppalaista e- edustavat 8 prosenttia maailman väestöstä. 2050 me olemme vain 5-6 prosenttia maailmasta ja 2100 vain 3 prosenttia maailman väestöstä. Tämä eurooppalaisten määrä kuitenkin pyrkii meillä on 2000 lähetystöä, 27 armeijaa ja kaiken näköistä muuta. Kiina palkkaa varaministereitä, jotka voivat ottaa vastaan näitä eurooppalaisten delegaatioita jotka käyvät Kiinassa etsimässä sopimuksia. Tämä vaikuttaa täysin naurettavalta maailman tasolla. Siis 8 prosenttia maailman väestöstä, jotka on jaettu sitten vielä lähes 30 yksittäiseen budjettiyksikköön. Tämä on täysin hullua tämä eurooppalaisten maiden itsenäisyys on kuitenkin aika absoluuttista ja 5 prosenttia omista budjeteista sidottaisiin Euroopan, Euroopan budjettiin, mutta tämä on vain 40 osa kansallisista budjetteista. Tässä olosuhteessa sekin tuntuu liialta. Ja mitä sitten tulee omiin varoihin? Voimme vain valittaa tätä 2,5 prosentin julkisten menojen määrää, jota, jolla pitää ylläpitää tätä koneistoa, jolla sitten täytäntöön pannaan 2020 strategia. Ja ja mitä Lissabonin sopimus sitten toimivaltaa muuta meille jakaa. Me emme ole näitä keksineet, jäsenvaltiot ovat tämän keksineet. Ja tässä tilanteessa Karigan mietintö on aika vaatimaton, mutta ne tavoitteet, tavoitteet, joilla halutaan rajoittaa enemmän, se on, hyvin liian, se on kunnianhimoista ja senpä takia tässä pitää asiasta äänestää. Kiitos herra Engel. Ja nyt puolitoista minuuttia kollega Fredrik Daden. Merci, president. Kiitos puhemies. Hyvä komissaari, hyvät kollegat. Tämä mietintö on hyvin tärkeä Euroopan projektin tulevaisuuden kannalta. Sen pitää olla solidaarinen ja kunnianhimoinen, varsinkin kun ajatellaan nyt budjettikriisiä, joka painaa jäsenvaltioita ultraliberaalissa merkityksessä suurin osa valtion päämiehistä haluavat edelleenkin leikata budjetteja täysin sokeasti ja ilman johdonmukaisuutta. He ovat valmiita uhraamaan investointeja, semmoisia, joita siis rahoitetaan Euroopan budjetista. Tämän budjetin Jäädyttäminen on vahingollista kasvulle, toisin kuin jotkut väittävät. Vähintään viiden prosentin nostaminen, jota tässä mietinnössä ajetaan takaa, olisi vähimmäismäärä, jotta pystytään täyttämään nämä tavoitteet Euroopan solidaarisuuden nimissä. Tämä solidaarisuus tarkoittaa sitä, että rahoitetaan strategia 2020, jotta voitaisiin myös köyhyyttä vähentää. Eurooppalainen solidaarisuus, se, se, se pitää vahvistaa tämän mietinnönkin merkityksessä, jotta saataisiin luotua tämmöisiä väli, välitasoja, jotta voidaan seurata, miten kohesio Euroopassa tapahtuu. Toinen esimerkki on globalisaation sopeutumisrahasto, joka osoittaa todellista solidaarisuutta eurooppalaisia työntekijöitä kohtaan rahoituskehyksen lisääminen on tarpeen. Sitä ei pitää nähdä minkäännäköisenä painona jäsenvaltioissa, vaan eurooppalaisen, tai eurooppalaisen budjetin lisäarvon takia se, se on hyvä ja myös tuleva transaktiovero äh, vaikuttaa tähän myönteisesti. Kiitos. Kaksi minuuttia. Rova Marita Janaku. Kiitos, herra puhemies. Lissabonin Sopimus on tuonut EUlle uusia haasteita ja vaateita ja se vahvistaa tiettyjä EUn politiikkoja, joka tietysti heijastuu tulevissa rahoituskehyksissä. Haluaisin onnitella herra Garikaa erittäin kattavasta mietinnöstä, joka hahmottelee uudenlaista Eurooppaa. Se kuvailee edessämme olevia suuria haasteita EUlla ja sen kansalaisilla on paljon tehtäviä tulevaisuudessa ja ymmärrämme kyllä, että politiikan tärkeimpiä tehtäviä on olemassa olevien eroavaisuuksien vähentäminen. Koheesiopolitiikka on se väline, jolla voidaan luoda eurooppalaista lisäarvoa ja voidaan vahvistaa unionia. Uusi ohjelma ja uusi, uudet monivuotiset rahoituskehykset ovat keskeinen väline, jolla Eurooppa saadaan nousemaan kriisistä ja voidaan saavuttaa kasvua, työllisyyttä ja ennen kaikkea kestävää kasvua. Pitää vähentää työttömyyttä, pitää panostaa työllisyyteen, tutkimukseen, vähentää ilmastonmuutosta, edesauttaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja vähentää köyhyyttä. Suuret haasteet ovat edessämme myös maahanmuuton suhteen ja erittäin syrjäisten alueiden kehityksessä. Ja kaikki tämä vaatii sitä, että solidaarisuutta vahvistetaan jäsenvaltioiden välillä. Samalla pitäisi luoda uusi tulojärjestelmä, jotta saisimme tuloja myös yksityiseltä sektorilta, emme ainoastaan julkisesta järjestelmästä. Tällä tavoin voisimme paremmin saavuttaa Eurooppa 2020 strategian tavoitteet budjetin rahoitusta täytyy korottaa, jos haluamme vahvemman Euroopan, joka palvelee kansalaisiaan, joka on näkyvä toimija maailmalla. Tämä kaikki vaatii budjettivarojen korotusta. Erityisesti tällä hetkellä, jolloin jäsenvaltiot eivät itse pysty näitä tehtäviä hoitamaan. Vaukko niin Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Usein sanotaan, että raha johtaa sotiin, mutta täytyy muistuttaa, että raha johtaa myös rauhanprojektiin. Ja jos Eurooppa tosiaan haluaa täytäntöönpanna perustamissopimuksen politiikat ja erityisesti nämä uudet politiikat, jotka Lissabonin sopimus toi mukanaan, niin on täysin välttämätöntä, että sillä on riittävät taloudelliset resurssit näiden toteuttamiseksi. Minä kannatan omia varoja ja sitä, että luodaan tämmöinen uusi transaktiovero, Tämä on kasvulle tarpeen, joten meidän pitää budjettia lisätä ja siihen tarvitaan lisää taloudellisia, äh, lisää taloudellisia resursseja. Esimerkiksi todellista ulko- ja puolustuspolitiikkaa, yhteistä puolustuspolitiikkaa, jotta voitaisiin maailmassa olla äh, vaikuttavampia ja myös äh, mahdollisimman tasapuolinen julkisten varojen käyttö. Mm, Tällöin kun ajatellaan tätä budjetti- ja politiikka näkymää, joka meillä on, niin tässä avainasemassa pitää olla yhteinen maatalouspolitiikka, joka, jonka pitää taata meidän elintarvikkeiden varmuus ja samalla solidaarisuus alueiden välillä – ja alueiden taloudellisen kehityksen tasapuolisuus. Me tarvitsemme tällaisen välitason alueille, jotta saadaan alueille riittävä kehitysmahdollisuudet. Puheenjohtajani päättyi. Rova Hübner, puolitoista minuuttia. Gracias, eh, presidente. Eh, Kiitos. Haluaisin sanoa muutaman sanan tarpeesta siirtyä omien varojen uudistusta monivuotisen PKTLn ratkaiseva rooli, hallitseva rooli on liikaa puuttumaan siihen, miten pyritään käsittelemään varoja, niitä vähentämään tai lisäämään tämän vaikutus vuoden 2011 budjettineuvotteluihin, mitä tulee kansallisiin budjetteihin johtuen kriisistä. Täytyisi soveltaa myöskin samaa lähestymistapaa EU-budjettiin. Mutta ei sunkaan ole olen itsestään selvää, että lisätyt omavarat, jotka voisivat vähentää riippuvuutta BKTLstä, pitäisi löytää uusia kapasiteetteja kasvun ja rakenteellisen muutoksen edistämisen sama koalitio, joka äänesti budjettipäätöksestä neuvostossa, voisi myöskin äänestää samasta ratkaisusta Euroopan parempi. Jos me olemme huolissamme Euroopasta, meidän pitäisi siirtyä siitä, että siirrymme kohti kansalaisten odotuksia ministeriön odotusten sijasta. Se, että menestyksekäs kansallinen politiikko palaa Brysselistä. Kotimaahan ei saa liittyä siihen, että hallitus maksaa vähemmän EUn budjettiin, vaan siihen viestiin, että EU auttaa pieniä yrityksiä kehittämään innovaatioprojekteja rahoituksella, jota se saa antaa niille. EUn rahoituksen pitäisi turvata enemmän avoimuutta. Tämä olisi saatavissa aikaan yhdellä verolla, mutta toisaalta myöskin saada aikaan ryhmä veroja, jotka voisivat saakaan enemmän aikaan harmonisointia ja näkyvyyttä ja tasapainoa. Kiitos puolitoista minuuttia. Mariana Carvalho. Herra puhemies, arvoisa komission edustaja, haluaisin ensiksi kiittää herra Karika Pojedoa erinomaisesta työstä. Tässä mietinnössä luetellaan hyvin kaikki Euroopan tulevat haasteet ja prioriteetit. Eurooppa 2020 strategia vaatii todellista äh, eurooppalaista kasvua ja erityisesti pitää pitää kiinni Euroopan kilpailukyvystä. Mitä tarvitaan kilpailukyvyn vahvistamiseksi? Innovointia, tutkimusta ja niin edelleen. Meidän täytyy näihin aloihin taata riittävä rahoitus, jotta voimme pitää kiinni Euroopan tieteellisen tutkimuksen tasosta. Samalla täytyy vahvistaa tieteellisiä verkostoja ja varmistua siitä, että tutkimukseen ohjataan todella kolme prosenttia bruttokansantuotteesta, kuten tarkoitus on. Ja mitä tulee rahoitus, rakennerahoitukseen, niin on tärkeää, että rakennerahoitusta ohjataan sellaiseen suuntaan, että eurooppalainen teollisuus tulee kilpailukykyisemmäksi. Erityisesti korostaisin pk-yritysten asemaa, koska niillä on merkittävä asema tulevaisuudessa. Puolitoista minuuttia, rouva Barbara Matera. Grazie presidente. Gradirei complimenti. Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta työstä, joka on kestänyt jo vuoden verran ja josta on sitten seurauksena poliittinen konsensus. Olen hyvin tyytyväinen tämän äh, mietinnön viestiin. Ratkaisu kriisiin on, että vahvistetaan EUta äh, globaalina toimijana. Ja tämä noudattaa myös 2020 strategiaa ja Lissabonin sopimuksen vaatimuksia, joihin tässäkin viitataan. Kuitenkin nämä äh, prioriteetit, joita EU:ssa on, ne tarvitsevat rahaa toteutuakseen energia, liikenne, TK, koulutus, nuorisopolitiikka. Kaikkiin näihin tarvitaan uutta henkeä budjetista. Myös kohesiopolitiikka ja yhteinen maatalouspolitiikka, niiden nykyinen rahoitustaso pitää varmistaa. Euroopan suunnitelmat tietenkin nyt hieman kärsivät kansallisten säästötoimien edessä. Niinpä tarvitaan yksityisen sektorin rahoitusta tätä Project Bond-aloitteen puitteissa tai PPP rahoitusta. Nämä ovat avain kilpailukyvyn ja kasvun paranemiseen tässä on myös ehdotettu tällaisia välitason elinten luomista, mutta se ehkä vaikeuttaisi köyhimpien alueiden kehitystä. Haluaisin loppuun sanoa, että EUn rahoitus omista varoista on ainut mahdollinen tulevaisuuden keino. Kiitos. Sikau käytti sinistä korttia. En tiedä, haluaako hän esittää kysymyksen vai haluaako hän käy... Haluatteko sitä kysymyksen? Haluatteko osallistua menettelemään puhujalistaa? No, como? No la, no la oigo, señor. En kuule, en kuule teitä. No, está muy bien. Siis menettely ilman puhujalistaa. Niin, puolitoista minuuttia, rouva Gressle. Hyvä komissio ja sen hyvät kollegat. Yhdessä monivuotisen rahoitus kehityspaketin kanssa esitetään myöskin uudistusta henkilöstöasetuksesta. Garigan mietinnössä käsitellään kohdissa 125-126 hyvin sitä, miten EUta hallinnoidaan. Pyytäisin että olemaan kunnianhimoinen henkilöstöasetuksen osalta. Nimittäin se asia, josta olemme keskustelleet on tärkeä, mutta tärkeä on myös se, miten toimitaan. Tärkeää on myös se, mikä rooli komissiolla on tulevaisuudessa, kun pannaan toimeen kaikkia niitä kohtia, jotka ovat ohjelmassa, jonka olemme tänään esittäneet ohjelmasta 2020. Haluaisin, että komissio katsoisi, että sillä olisi voimakkaampi rooli, eikä siitä se kaikkia tehtäviä muualle. Siksi olisi tärkeää henkilöstöstä uudistettaessa myöskin vapauttaa virkoja näihin uusiin tehtäviin niin, että komissio itse voisi ottaa vastuuta. Meillä on hyvin paljon vapaita päiviä. EUn komission virkamiehillä on jopa 13 viikkoa vapaata, palkallista vapaata. Nämä vapaat päivät pitää ottaa käyttöön, niin täytyy käyttää budjetin toimeenpanoon niin, että voimme saavuttaa ne politiikan tavoitteet, jotka haluamme saavuttaa. Siksi pyytäisin, että saisimme EU-strategia 2020 strategian myöskin EUn hallinnolle ja tämä koskee ei pelkästään teitä, vaan koko komission jäsenten kollegiota ja myöskin tietysti komission puheenjohtajaa. Kiitos rouva Gressle ja nyt puheenvuoron saa puolitoista minuutiksi rouva Jędrzejewska. Haluaisin onnitella Salvador Garriga erinomaisesta mietinnöstä monivuotisesta rahoituskehyksestä. Tämä mietintö sai taakseen laajan kannatuksen Sure-valiokunnassa. Toivon todella, että tästä mietinnöstä tulee erinomainen pohja keskustelulle rahoituskehysten tulevaisuudesta. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että parlamentin jäsenet antoivat tukensa tarkistukselleni, jolla pyrin vahvistamaan nuorisopolitiikkaa. Nuoret eurooppalaiset ovat Euro, Euroopan talouskriisin keskeisimpiä uhreja. Meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta voimme parantaa nuorison asemaa ja nuorison pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Tämän takia ohjelmat, kuten Young People in Action ja erilaiset elinikäisen oppimisen ohjelmat ovat tehokkaita. Ne ovat, ne ovat edullisia ohjelmia ja johtavat hyvin tuloksiin. Ne pitää säilyttää erillisenä elementtinä monivuotisissa rahoituskehyksissä ja niillä pitää ohjata enemmän rahoitusta. Haluaisin myös todeta, että olen tyytyväinen todetessani, että koheesiopolitiikalle aiotaan ohjata edelleen merkittävää rahoitusta. Koheesiopolitiikka on tärkeä väline Eurooppa 2020 strategian täytäntöönpanossa ja se pystyy myös vahvistamaan solidaarisuutta ja integraatiota Euroopassa pitäen kiinni äh, alueellisista ja sosiaalisista eroista. Kiitos. Olemme päättäneet puheenvuorot puhelista mukaisesti. Siirrymme nyt menettelemään puhujalistaa. 19 kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa. Annan puheenvuoron kahdeksalle. Tärkeää on minusta kuunnella nimenomaan esittelejä ja komission jäsentä ja ajatella sitä rauhaa, mikä meillä on tällä hetkellä. Ei ole kymmeniä kollegoja tulossa äänestämään. Puheenvuorot kestävät minuutin ja minuutin ylitettyä keskenä puheenvuoron ensiksi rouva Nikulesku raportorul i a început prezentarea cu o frază foarte importantă puheenvuoro aloitettiin hyvin tärkeällä lauseella, että meidän pitää yhdistää perinteiset politiikat unioniin, jolla on uusia prioriteetteja. Nämä eivät voi toimia ilman toisiaan. Olen yhtä mieltä tästä visiosta, joka koskee uutta kohesiopolitiikkaa. Haluaisin mainita jotakin tärkeää. Ensinnäkin se, että säilytetään yhteisen maatalouspolitiikan budjetti entisellä tasolla, että turvataan Euroopan maatalouden perinteinen rooli, joka on perusteltua ajatellen meidän kunnianhimoisia tavoitteitamme. Meidän täytyy myös ylläpitää kahden pilarin yhteistä maatalouspolitiikkaa, jotta voidaan edistää maaseutua, ja toisessa pilarissa, joka selkeästi on yhteydessä strategioihimme. Meillä täytyy olla yhtenäistettyä rahoitusta ja myöskin tasaista jakoa. Señor Balcidis. Herra Balcidis. Pirmas pirmininkė, pirmiausia noriu padėkoti visiems pranešėjams. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä, jotka ovat tehneet valtavasti työtä. Tänään me saimme selkiytettyä parlamentin kannan näistä kansalaisten odotuksista liittyen uuteen rahoituskehykseen. Meidän pitää muuttaa poliitikkojamme ja se tietenkin heijastelee, heijastuu myös uuteen strategiaan. Meidän pitää luoda energiamarkkinat ja kytkeä Eurooppa liikenne yhteyksin, vähentää eroja alueiden välillä. Me tarvitsemme hyvän ja tehokkaan maatalouspolitiikan. On tietenkin muitakin aloja, joita tarvitaan, jotta saadaan luotua kilpailukykyistä eurooppalaista unionia. Me sijoitamme valmasti, valtavasti koulutukseen ja täytyy etsiä uusia rahoitusmalleja. Tämä on yksi mahdollisuus tämä kehys. Señor Jan Mulder. Jan Mulder. Se no. no. no niin. Kiitos, herra puhemies. Yksi tärkeimmistä asioista, joka tässä keskustelussa on noussut esille, on se, että pyrimme määrittelemään eurooppalaisen lisäarvon. Toivon, että komissio pystyy tähän vastaamaan kuun loppuun mennessä ja selvittämään, miten eri budjettiotsekkeilla voidaan luoda eurooppalaista lisäarvoa. Tällä tavoin, <clears throat> jos tämän tiedämme, niin pystymme paremmin keskustelemaan asiasta. Ja toiseksi <clears throat> täytyy muistaa, että oma, omista varoista käytävä keskustelu tulee vääjäämättä vaikuttamaan tähän, tähän keskusteluun. Ja yksi syy, miksi emme ole päässeet asioissa eteenpäin, on se, että tämä UK maksupalautuspäätös tehtiin vuonna 1984. Meillä pitäisi olla tilanne, että mitään tällaisia palautuksia ei olisi käytössä ja kaikkia maita pitäisi kohdella samalla tavoin. Niin, se, että halutaan vain miettiä sitä, mikä on muutos, vaan on huolestuttavaa. Enemmän Eurooppaa merkitsee parempaa Eurooppaa, samalla kun se merkitsee kuitenkin vähemmän taloudellista valtaa jäsenvaltioille. On pyrittävä tietysti uudistamaan menoja, mutta missä esitys, olisivat tietysti solliset kulut ja tuota, myöskin kustannut parlamentissa – Nämä ovat minusta kaikkein tärkeimpiä ja se, mikä on vielä huolestuttavampaa, on se, mitä Lewandowski sanoi, joka naurai, nauroi, kun puhuttiin siitä, että otettaisiin käyttöön transaktiovero. Minua huolestuttaa tämä asia siksi, että haluaisin kysymään teiltä, miten on mahdollista, että olisi näin kuluessa sanoa, että sillä ei pystytä puuttumaan kriisiin eikä ajatellaan vaikka Espanjaa, joka leikkaa sosiaalisia kustannuksia Rubiks. Äh, Kiitos. Valitettavasti mikrofoni ei toimi. Senpä takia siirrän, siirryn toiselle paikalle. Lewandowski. No, taas se mikro... Palabra el señor Rubiks. Puheenvuoro oli Rubiksilla. Rubik. No. Paldies, eh, Es gribētu kolēģi... Kiitos, puhemies. Haluaisin muistuttaa kollegoita seuraavasta. Kun budjetti hyväksytään, niin täytyy muistua, muistaa se, että Euroopan kansalaiset ovat entistä skeptisempiä meidän toimiemme kohtaan – enkä usko, että budjetti on nyt sitten näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin onnenkaan suhteessa, varsinkaan 2020 strategiaa missään suhteessa. Komissaari lupasi Latvian tuottajille harmonisoida suorat tulotuet jos budjetti on tällainen, kun sitä ehdotetaan, niin te ette voi tätä lupastanne pitää. Haluaisin, että meidän päätöksemme noudattavat meidän kansalaistemme intressejä. Kiitos herra Rubiks. Ja nyt Andrew Thank you. Uh, I thought... Kiitos. Luulin, ettei EU voisi mennä enää huonompaan suuntaan ja sitten törmäsin tähän mietintöön. No aina tulee suuria pettymyksiä. Ja tässä EU vaatii yhä enemmän ja britit vaativat yhä enemmän, että eroamme EUsta. Ehkä tämä olisi hyvä idea. Minusta budjetti pitää ehdottomasti jäädyttää vuonna 2013 ja täytyy todeta, että vain 5 prosentin korotus ei välttämättä välttämättä takaa parempaa tulosta. 166 kappale, tämä on vaatimus, että UK maksupalautus poistetaan ja tämä on todella kamalaa, koska me maksamme niin paljon enemmän, meidän täytyy saada tämä raha myös takaisin. No sitten 169 kappale ehdottaa, että EUlla olisi oikeus periä omia veroja ilman mitään asianmukaista valvontaa. Tämä on täysin mahdoton hyväksyä. Kiitos. Herra Sinkierski. ważny konsensus. Kiitos. Meillä Olemme saavuttaneet tärkeän yksimielisyyden. Tämä mietintö on hyvä panos tärkeisiin muutoksiin yhteisen politiikkaa. Sille on tyypillistä vakaus ja siksi on sellainen ehdotus kun on kohesiopolitiikasta ja maatalouspolitiikasta siis se, että niissä säilytetään nykyinen taso. Toimenpiteet vahvistavat markkinoitamme ja vaikutus olemaan myönteistä kaikille Euroopan unionin jäsenvaltioille. Yhteinen maatalouspolitiikka nimittäin tuo kaikille kuluttajille Euroopan unionissa paljon. Meidän pitää ajatella, että viljelijöiden tulo on alhainen huolimatta siitä tuesta, jota he saavat EUn budjetista. On suuria haasteita viljelijöille, ympäristönsuojelu, maisemansuojelu ja myöskin neuvottelut, joita käydään maailman kauppajärjestön puitteissa. Kaikkiin näihin liittyy suuria kustannuksia. Kuka näistä maksaa? Ja sitten kestävä kehitys, innovaatioiden edistäminen, koulutus, Nämä ovat hyvin tärkeitä alueita, joita täytyy rahoittaa. Avrakakis. Takis. Mm, Kiitos. Herra komissaari, parlamentti lähettää nyt tärkeän viestin eh, Euroopan presidentille ja pääministerille eh, mm, budjetin osalta. Ja viesti tosiaan on selvä. Kyllä koheesiolle – ja sellainen budjetti, joka voi saavuttaa tavoitteet innovaation, työllisyyden, kohesion osalta. Poliittinen johdonmukaisuus kaikilla tasoilla on tarvittavaa. Tarvitsemme tukea alueille, Tarvitsemme saari- ja vuoristoalueiden lisätukea, mutta emme saa politiikkoja hajauttaa, emme saa sanktioita käyttää vakauspaketin tapauksessa. Tähän päättyi menetelmän puhujalista ja pyydän anteeksi 11-12 kollegalta, jotka pyysivät puheenvuoroa, joille selvästikään ei riittänyt aikaa puheenvuoroja varten. Nyt siirrymme keskustelun loppuvaiheeseen. Anna puheenvuoron ensin komission jäsen Lewandowskille. Hän voi reagoida kaikkiin puheenvuoroihin. Kaiken kaikkiaan niitä oli 49 tässä keskustelussa. Olkaa hyvä, herra Lewandowski. Mr. President. Herra puhemies, minä käytin jo puheaikani, siksi esitän vain kaksi lyhyttä huomautusta. Ensiksi, jos ajatellaan tämän päivän toimintaympäristöä ja talouskriisiä, niin me emme voi julkisista vajeista syyttää ainoastaan kansallisia budjetteja, vaan meidän täytyy ja meidän täytyy tukea kasvua ja työllisyyttä. Ja kansalliset budjetithan ovat lähinnä sosiaalisia siirtoja. Mitä tulee Euroopan maanviljelijöihin, on se, että täytyy pikkuhiljaa saavuttaa johdonmukaisuutta. Kiintiösum, korvaukset eivät ole enää tätä päivää. Ja odotamme tulevaa äänestystä. Uskon, että tähän saadaan laaja kannatus tässä salissa ja tämä osoittaa Euroopan parlamentin yhtenäisyyden tässä tärkeässä asiassa. Kiitos ja keskustelu päättyy herra Garikan puheenvuoron esittelijänä Hänellä on periaatteessa kaksi minuuttia puheaikaa. Joka tapauksessa onnittelen koko sydämestäni erinomaisesta työstä. Salvador, ole hyvä, sinulla on kaksi minuuttia. Presidente. Kiitos puhemies. Haluan kiittää aluksi kansallisia valtuuskuntia, jotka ovat selviytyneet painotustuksessa, joihin niiden on kohdistunut jäsenvaltiosta ja äänestäneet tämän vaikuttanut myönteisesti tähän mietintöön. Haluaisin ennen kaikkea puhua budjetin, puhua budjetin laajuudesta, vaan siitä, miten tärkeää on yhteisöllinen menetelmä. Ne, jotka te, tässä keskustelussa puhuneet siitä, että pitäisi vähentää yhteistä budjettia, ovat erehtyneet. Tar- tarvitaan uusia prioriteetteja ja vähemmän budjettia. Se, tämä tulee johtamaan siihen, että on vähemmän budjettia ja vähemmän prioriteetteja en ymmärrä, miten tässä voidaan puolustaa tässä salissa hallitusten välistä painopistettä. Täytyy puolustaa unionin Eurooppaa ja sen politiikkaa ja sen prioriteetteja, sen vastuuta ja riittävää budjettia. Me emme halua lisätä 50 prosentilla, 5 prosentilla eurooppalaisia menoja, vaan haluamme lievittää rasituksia, jotka kohdistuvat kansallisiin budjetteihin ja haluamme saada aikaan investointeja yhteisen budjetin puitteissa niillä alueilla, joissa niin toiminta voi olla sellaista, että se on tehokkaampaa. Tämä on eurooppalaista lisäarvoa. Tämän ovat hyväksyneet kaikki ryhmät tässä valiokunnassa, erityisvaliokunnassa tämän vuoden aikana. Kysymys on kunnianhimoisesta tavoitteesta, joka vaatii tärkeitä päätöksiä jäsenvaltioilta ja pyydämme, että ne pystyvät vastaamaan haasteeseen asianmukaisella tavalla. Haluan kiittää rakentavista puheenvuoroista. Haluan sanoa, että tämä heijastelee tietysti kaikkia niitä herkkyyksiä, joita on tämän parlamentin sisällä. Ja tästä keskustelusta joka tapauksessa lähdemme vakuuttavimpina salina ja vaikutamme enemmän politiikkaan. Kiitos. Kiitos, kiitos kollegat. Ja tällä päätämme keskustelun. Äänestys alkaa jatkaa muutaman minuutin kuluttua. Onneksi me saimme näin tärkeän keskustelun päätökseen tämän merkittävän keskustelun päätökseen rauhassa. Keskitämme istunnon muutamaksi minuutiksi, kunnes aloitamme äänestyksen. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Ennen kaikkea kiitos siitä, että olette osoittaneet ymmärrystä.